Dear colleagues, the next Hyvät kollegat, ensimmäinen seuraava asia esityskohdalla on suositus toisen käsittelyyn esittelee Rova Riisa, ja se mahdollisuus rajoittaa GMOiden viljelyä tai kieltää se alueen. Annan puheenvuoron aluksi esittelijälle Rova Riis. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia rouva puhemies. Meillä on lähestulkoon puolitoista